tyhjää. Hyväksytty. Ja olemme päässeet äänestysten loppuun. Haluaisin ilmoittaa, että EPP on pyytänyt, että otettaisiin jäseniksi tähän talouskriisi erityisvaliokuntaan. Ja näin hänet on sinne nimitetty. Tämän... Herr Posselt, Herra Posselt, työjärjestys. Puhemies, anteeksi. Minä olen nyt koko päivän ajan kokenut, että unkarilainen äärioikeistolainen on puhunut jokaiseen, jokaisessa mahdollisessa vaiheessa Unkarista, mutta ehkäpä uusi kollega ei vielä tiedä tätä. Kollega ei ikävä kyllä ole paikalla, mutta ehkäpä hän saa tästä kuulla ja pöytäkirjat äh, on parlamentissa esittävissä seuraavana päivänä. Ja mikäli kellään ei ole mitään sitä vastaan, niin äh, välitän nämä päätös hyväksytyt päästöolmaukset eteenpäin ja äh, keskeytän istunnon kaikille hyvää kotimatkaa.